lots of good, lots of good, lots of good. yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a... Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Aloitamme muutaman minuutin kuluttua, tai itse asiassa minuutin kuluttua. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. Seuraava kohta esityslistalla on Euroopan neuvoston selonteko ja komission julkilausuma, joka koskee 29. ja 30. lokakuuta 2009 kokoontuneen Euroopan neuvoston päätelmiä Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan toimikausia koskien sekä toimivallasta sekä uuden komission rakenteesta. Olen kiitollinen pääministeri Reinfeldtille ja puheenjohtaja Barrosolle siitä, että he ovat tänään täällä paikalla. Ensin annan puheenvuoron Fredrik Reinfeldtille. Pääministeri, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Minulle on suuri ilo olla taas täällä ja nyt voin kertoa teille tästä hyvin hankalasta ja haasteellisesta Euroopan neuvoston kokouksesta, joka on pidetty. Haluaisin kertoa teille, mikä tilanne oli juuri